siirrymme toimittamaan äänestykset. Ensinnä kuitenkin ilmoitus liittyen neuvotteluihin poliittisten ryhmien kesken. Haluaisin esittää teille seuraava muutosta huomisen esityslistaan. Keskustelu suurista kysymyksestä vapakauppasopimusten aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa päättyy päätöslauselmaan, josta äänestetään helmikuun ykkösistunnossa. Vastustaako joku tätä? Herru Helmut Scholz. Kiitos puhemies. Me vastustamme äänestämistä helmikuun ykkösessä. Myös herrat Lange ja Kaspari. emme ymmärrä, miksi tämä olisi tarpeellista, koska me äänestämme valiokunnassa päätöslauselmasta ensi viikolla. No, se oli teidän perustelunne. Ja nyt äänestämme ehdotuksesta. Helmikuun kakkosen, kuka puoltaa, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Uh, Sitten äänestykset, sinällään ihan lyhyt äänestysistunto. Ensinnäkin Moraisen mietintö Ajoneuvon rekisteritieto koskee automaattinen tietojenvaihto Latvian kanssa. Yksi äänestys, nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed.